tätä äänestyskonetta toimimaan täällä. On kirjattu pöytäkirjaan. Toivotan kaikille turvallista kotimatkaa, mikäli sää tai muista syistä johtuen jumitatte Saksan valtaväylille, niin muistuttaisin, että torstaisin karnevaalin kunniaksi, siis tämä, tänä torstaina miehiltä leikataan kravaatit ja sillä selvä. Ja näihin sanoihin haluan päättää tämän istunnon. Kiitoksia.